on tarpeeksi hiljasta jatkaa keskustelua. Aloitan puolen minuutin kuluttua. werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Hyvät kollegat, nyt äänestysselityksiin. Ensin Valleessa EUn ja Liberian välinen kestävä kalastusta koskeva kumppanuussopimus ensin. Meillä on Sean minuutti. Ce texte Je m'oppose à ce texte par... Puhemies vastustaa tekstiä, koska se liittyy sellaiseen, että EU puuttuu muiden luonnonvaroihin ja nyt näyttää siltä, että Liberian tapauksessa tilanne on vieläkin äh, huonompi, koska yli puolet väestöstä elää kalastuksesta. Me kuitenkin olemme sallineet, että 350 000 tonnia voidaan kalastaa näiltä vesiltä ja tämä estää sitten paikallisia kalastajatoimista. Mielestäni tämä Tämä on täysin väärä sopimus ja toimii paikallista väestöä vastaan. Kiitos. Seuraavaksi Mamikins, minuutti. No- Kiitos. Eh, Kiitos, rouva puhemies. Tämän sopimuksen avulla EUn kalastajat voivat laillisesti kalastaa Liberian talousvyöhykkeellä. Tämä parantaa taloudellista yhteistyötä osapuolten välillä, erityisesti tonnikalan kalastuksessa. Liberiassa 12 prosenttia BKTstä tulee kalastuksesta. Tämä on oikeastaan aika pieni määrä. Ja kalastuksella voisi olla paljon merkittävämpikin rooli Liberian taloudelle. Kiitos. Seuraavaksi Daniel Hannon minuutti. Kiitokset eh, rouva varapuhemies. Syy, miksi me keskustelemme tästä, että imuroidaan toisten kalat, on se, että EU-vesillä on luotu kalastuksen tuho yhteisellä kalastuspolitiikalla. Pitäisi ymmärtää nähdä tämä symbolina hyvin laajemmasta ongelmasta. Se on oire Euroopan laajemmasta ongelmasta, eli tapa se, jolla me olemme luoneet tätä läheisempää integraatiota, ajaneet sen ohi käytännön seikkojen. Eli siitä huolimatta, että kalakannat on imuroitu tyhjiin, me olemme pitäneet edelleen kiinni tästä yhteisen kalastuspolitiikan ihanteesta, johon kaikki kuuluvat mukaan, vaikka se on haitannut luontoa. Samalla tavalla me pidämme kiinni tästä Euroopan ajatuksesta, vaikka monet ihmiset, jotka joutuvat käyttämään Eurooppaa, kärsivät siitä. Me pidämme kiinni Schengenin ajatuksesta, vaikka se luo selvästikin siirtolaisuusongelmia, koska kaikki uhrataan tälle yhä läheisemmän unionin dogmalle. Kannattaa huomata, että vaikka ähm, kalastus on tuhotilassa Britannian kohdalta. Se ei ole millään tavalla ollut esillä neuvotteluissa, joita viime aikoina on käyty. Siinä ehkä kaikki, mitä teidän tarvitsee tästä asiasta tietää. Kiitos. Seuraavaksi Stefano Maulu, minuutti. Ah. Aha. Bekomme gerade die Information, dass Herr Maulo jetzt... No, kuulin, että Maulu ei halua käyttää puheenvuoroa. Seuraavaksi puheenvuoron saa siis Carver minuutiksi. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä vastaan luonnollisestikin. Mehän näemme, minkälaista vahinkoa yhteinen kalastuspolitiikka on aiheuttanut kautta EUn ja nyt haluamme sitten viedä pahoja tapojamme länsirannikolle Afrikkaan muualle. Me näemme, mitä muut kalastusopimukset ovat saaneet aikaan muille maille siellä. Tällä tavalla ei voida auttaa kehittyviä maita kolmansessa maailmassa. 600 000 euroa annetaan vain kolmen neljälle alukselle, jotta ne voivat sitten saalistaa Liberian kalakantoja. Arvoisa puhemies, miten tämä vaikuttaa kalastusyhteisöihin Liberiassa? Me toivomme, että sillä ei syntyisi sivuvaikutuksen, mutta uskon kyllä, että näin tapahtuu niin kuin muuallakin Länsi-Afrikassa ja kalastukset. Kalastajat menettävät kalakantansa ja Tämä on todella häpäistä toimintaa ja myös humanitaarinen katastrofi on tällaisen ryöstökalastuksen seurauksena. Seuraavaksi Gabriel Maton mietintö EUn ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus, kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Kaksi puhujaa, ensin Mamikins minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Tämä sopimus alun perin saatiin aikaan vuonna 1989. Sen jälkeen meillä on ollut vielä muita lisäsopimuksia. Olemme pyrkineet ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, mutta Mauritania on vastustanut purkamista Las Palmasin Kanarian saarille. Periaatteessa voimme ymmärtää logiikan tämän päätöksen takana, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että komission pitäisi kiinnittää asiaan entistä enemmän huomiota yhteisissä kokouksessaan. Mauritanialla ei ole kehittyneitä rakenteita. Kun katsotaan, siis siksi tämä purkamisvelvoite ja sen vastustaminen on epäloogista. Kiitos. Seuraavaksi hänen minuutti. Äh, äh, Näyttää siltä, että hän ei olekaan enää salissa. Joten siirrymme eteenpäin. Tomasicin mietintö kohesiopolitiikan 2014-2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet. Morvai minuutti. Suuret kiitokset, rouva puhemies. Euroopan unioni luo aina säännöllisesti tällaisia vallankumouksellisen politiikan käsitteitä, jolla luvataan muutosta. Tämä on ainakin minun vaikutelmani viimeisestä seitsemästä vuodesta, mutta minulla on myös sellainen vaikutelma, että tavallisen kansalaisen osalta mikään ei muutu paremmaksi, ei ainakaan niin sanottujen toisen luokan kansalaisten kohdalla niin sanotuissa uusissa jäsenvaltioissa. Tässä puhutaan kohesiopolitiikasta, paikallisesta kehityksestä, paikallisen yhteisön johtamasta kehityksestä. Täytyy muistaa, että se mitä Euroopan unioni itse asiassa tekee on asettaa esteitä maille, kuten Unkari. Me emme oikein voi puhua yhteisön johtamasta kehittämisestä, jos maa on meiltä varastettu. Meillä ei enää ole maata, kaikki kuuluu ulkomaisille omistajille. Entä PK-yritykset? Niitäkään ei enää ole, koska monikansalliset yritykset ovat yksinkertaisesti tuhonneet pienyritykset, eikä meillä enää ole edes hyviä johtajia, koska koulutetut ihmiset ovat lähteneet maasta työskennelläkseen muualla EU:ssa. Seuraavaksi jälleen Mamikins minuutti. Kiitoksia puhemies. Jos koska olemme kaudella 2014-2020 nyt korostamme enemmän integroituja alueellisia lähestymistapoja kohesiopolitiikassa. On kaksi uutta välinettä. Yhteisövetoinen paikalliskehittyminen ja integroitunut integroituneet alueelliset investoinnit, niitä käytetään alueellisella tasolla, että voidaan edistää synergioita julkisen ja yksityisen sektorin välillä pyritään täytäntöön panemaan integroitua alueellista strategiaa, jotta voidaan saada käyttöön resursseja eri lähteistä. Nyt 5 prosenttia on varattu, siis 60 miljardia euroa, ja minä tuen tätä. Kiitos. Seuraavaksi Makovei, minuutti. Mutsumesk.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 Alueellinen kohesio on yksi päätavoitteista EU-ssa. Alueellisen kohesion täytyy saada tukea kohesiopolitiikasta, rakennerahastoista erityisesti. Rahastoja tarvitaan, jotta voidaan välttää alueellinen maantieteellinen epätasa-arvo. Tämä voi estää kehitystä ja integraatiota jäsenvaltioissa 2014-2020 ohjelmassa on välineitä, joilla voidaan vahvistaa sopimuksia, joita on tehty yksityisen ja julkisen sektorin välillä ja pyrkiä kestävään kehitykseen. Kasvua saadaan aikaan äh, äh, jäsenvaltiot. Kuitenkin puoltavat keskeisiä alueita ja syrjivät syrjäisempiä. Tämän takia täytyy tehdä työtä, jotta varmistetaan muun muassa Romaniassa alueellinen yhteistyö. 47 prosenttia väestöstä elää maaseudulla. Pitää auttaa, eikä kaupungissa, ja pitää tätä kautta parantaa alueiden kilpailukykyä. Kiitos. Seuraavaksi Pospisil, koska hän ei ole enää paikalla.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 tässä on ongelmia, mutta varmasti voidaan sanoa, että kohdallisuuspolitiikassa on enemmän hyvää kuin huonoa ja siksi tuin tätä mietintöä. On hyvä, että käyttöön otetaan uusia välineitä, joita kunnat voivat käyttää ja tätä kautta sitten voivat saada hankkeilleen rahoitusta. Tehokkuutta on tietysti valvottava, Varmasti on, tehokka, on hankkeita, joiden tehokkuus voidaan kyseenalaistaa, joten on tehtävä kaikki. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa kunnilta ja muilta paikallistoimijoilta. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että sekä Maulu että Polchak ovat jo lähteneet täysistuntosalista. Olivat varmaankin kovin nälkäisiä molemmat. Joten puheenvuoron saa Bill Etheridge, minuut, minuutti. Thank you. Kiitos. Niin, äänestin juuri tätä tointa vastaan, kuten olen äänestänyt kaikkia aluekomitean toimia vastaan. Ja sitten tullaan tänne yksinkertaisesti sillä periaatteella, että Britannian veronmaksajien äh, varojen tulisi mennä Britannian, pitäisi olla äh, veroedustus Britannialle. Sitä ei tulisi jakaa kaikkialle EU-hun. Olen kovin pahoillani, jos EU:ssa on köyhiä alueita. Tosiaan olen pahoillani, olen pahoillani, mutta ei sitä kaikkea pitäisi rahoittaa brittiveronmaksajien varoilla. Meillä on omat kysymyksemme, omat ongelmamme, eikä vähiten siellä keskialueella maata, jossa meillä, josta minä olen. Siellä ihmisillä ei ole enää varaa esimerkiksi kunnan vuokra-asuntoihin, heidät heitetään niistä pois Toivottavasti nämä EU-ihmisten hankkeet menevät nyt hyvin, mutta parempi olisi, että he maksaisivat ne itse kuin että rahat otetaan brittiveronmaksajilta. Nyt sitten viimeinen mietintö, johon on äänestysselityksiä. Eli Jotavan mietintö kohesiopolitiikka EUn vuoristoalueilla. Tässä ensimmäisenä puhujana on Guel ryhmän nimissä Senra Rodriguez, kaksi minuuttia señora presidenta este relatorio es un relatorio extremadamente ambiguo. E Kiitoksia puhemies. Tässä on myönteisiä kohtia ajatellen vuoristoalueita ja tässä tunnustetaan, että pitää tukea maataloutta siellä. Tähän kielteisiä kysymyksiä ajatellen näitä alueita, niiden julkisia palveluita servicios públicos de xestión pública e de calidade non será posible tässä ei pystytä säilyttämään tilannetta sellaisena, että väestö pysyy alueella. Tämä avaa mahdollisuuden sille, että korvataan äh, ammattihenkilökunta terveyden ja koulutuksen alalla ja täytyy käyttää tavallaan sitten etäopetusta ja muuta hyväksi. Mielestäni tässä tavallaan valmistaudutaan muutokseen niin, että vuoristoalueet jatkossakin tulevat menettämään enemmän väestöään. Ja näin tehdään mahdolliseksi se, että suuret yritykset, energia-alan yritykset ylittävät hen- yksityisten henkilöiden edun sillä tekosyllä, että täytetään EUn tavoitteita uusiutuvan energian alalla. Sama tapahtuisi kaivosyrityksille. Kaikista näistä eri syistä äänestin tätä mietintöä vastaan. Kiitos arvoisa puhemies nun Kiitos. Seuraavaksi Morvai, minuutti. Kiitoksia puhemies. Voin täysin yhtyä siihen, että Euroopan unionissa ne, jotka elävät köyhillä ja hylätyillä alueilla, pitää saada lähemmäs muita. Heille pitää antaa apua ja tätä varten tarvitaan myös kunnan strategia, joka on loppuun asti ajateltu. Näin olisi pitänyt tehdä, näin olisi pitänyt tehdä jo viimeisen vuosikymmenen ajan, ei pelkästään vuoristoalueilla, vaan kaikilla alueilla, joilla ollaan jäljessä, joilla kehitystä taso ei ole niin korkealla kuin sen tulisi olla, eikä kuilu ole pienentynyt näiden maiden ja läntisen Euroopan maiden välillä. Olisi ollut parempi, jos emme olisi kuuluneet tähän ryhmään. Ja kun puhutaan erityisen huonossa tilanteessa olevista alueista, ne pitää ensinnäkin havaita, tunnistaa ja pitää ottaa huomioon myös se, että meidän maaseutumme tuhoaminen ei ole mitään sattumaa. Ei ole kyse luonnonkatastrofeista. Ne eivät ole syypää maaseudun tuhoamiseen. On tunnustettava, että maaseutu tyhjenee asukkaista. Ihmiset eivät elä elä Kylissä maaseutu tuhotaan ja syy siihen on tämä Euroopan unionin järjestelmällinen uusliberaali politiikka, vapaa kauppa. Kiitos seuraavaksi. Mamikins minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Vuoristoalueet ovat noin 30 prosenttia EUn pinta-alasta mutta niihin ei kiinnitetä kylliksi huomiota. Jos katsotaan niiden panosta EUn talouteen. Ja siksi puolan tätä mietintöä. Minusta meidän pitäisi kehittää vuoristoalueiden määritelmä kohesiopolitiikkaan. On myös pohdittava sellaisia vuoristoalueita, joilla on paljon ihmisiä, samoin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja pohtia sitä, millä alueella voisi olla asutusta. Jos ajattelemme tehokkuutta, uskon, että tämä voisi olla hyvin toimivaa politiikkaa. Makovei on board. Kiitos. Seuraavaksi Makovei minuutti. Mulțumesc. Am votat uh, acest raport pentru că... Kiitos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 ja juuri siksi olenkin pyytänyt Euroopan komissiolta uutta strategiaa. Anteeksi, Rova Makovei, meillä ei ole nyt kaikilla kielillä tästä tulkkausta. Voitteko odottaa hetken, kunnes saamme sen? Toimiiko se nyt? Okay. Now, um, maybe, maybe Mrs. McAvey, if you start... Ehkä Rova Makovei voi aloittaa ehkä vaikka puheensa puolivälistä. Voin antaa teille vielä puoli minuuttia lisää, joten olkaa hyvä. Half a minute or a minute? Puoli minuuttia vai minuutti? Can I start again? Voinko aloittaa alusta? Um, am votat acest raport pentru că este în interesul. äänestin mietinnön puolesta koska se on romanian etujen mukainen. eu pitää investoida vuoristoisille alueille karpaattien alueelle romaniassa sen takia, että me tarvitsemme rahoitusta näille alueilla Euroopan rahastoista. Niitä voidaan näin kehittää ja myös suojella ympäristöä. Tällä hetkellä EUlla ei ole vuoristostrategiaa. Ei mitään strategiaa Karpatian alueillekaan. siksi pyytäisinkin, että toteutettaisiin tällaista strategiaa, jotta voidaan saada rahoitusta näistä lähteistä ja voimme kehittää tätä kautta vuoristoalueitamme. On erittäin tärkeää myös olla unohtamatta työllisyyttä vuoristossa. Tästä puhutaan jatkuvasti, mutta työpaikkoja ei voi luoda, ellei me kehitä ja sijoita näihin alueisiin. Siellä tietenkin on vähemmän väestöä, mutta kuitenkin siellä on esimerkiksi matkailua ja voi löytää, voi, voi löytää muita hankkeita ja sektoreita, jotka luovat työpaikkoja. Kiitos. Nyt vuorossa olisi herra Polchak, mutta en näe häntä paikalla, joten viimeisen puheenvuoron saa varapuhemies McGuinness, minuutti arvoisa um, puhemies. Äänestin tietenkin tämän mietinnön puolesta, koska siinähän on kyse Eh, vuoristoseutuista huolehtimisesta ja monissa jäsenvaltioissa käydään tällä hetkellä keskustelua tasapainoisesta aluekehityksestä koko EU-ssa ja omissa jäsenvaltioissamme. Ja aivan kuten Rova Makovei on juuri sanonut, se edellyttää sitä, että noilla alueilla asuvilla ihmisillä on palveluja laajakaista, lääketieteelliset sairaanhoitopalvelut ja niin edelleen, joten tämä on hyvin ajankohtainen mietintö. Työllisyydestä kyllä näillä syrjäisillä alueilla on ongelmia, nuorisotyöttömyyttä, miten voidaan kannustaa nuoria asumaan ja työskentelemään näillä alueilla. Jos työpaikkoja ei ole, he eivät sinne jää. Tämä on todellinen haaste EUlle ja jäsenvaltioille. Lopuksi vielä tästä mietinnöstä yhteydessä edelliseen keskusteluun, joka koski työttömyyttä ja ennen kaikkea nuoria. Irlannissa on ongelma siinä, että että vammautuneet nuoret jäävät tämän järjestelmän ulkopuolelle. Tätä on käsiteltävä kaiken reiluuden ja tasa-arvon nimissä ja toivon, että meidän vammaisasioista vastaava ministerimme ottaa tämän asian hoidettavakseen. Kiitoksia. Vielen Kiitoksia. Yleensä emme salli lehtereiltä mitään aplodeja, mutta koska kyseessä oli viimeinen puheenvuoro, niin miksipä ei. Me keskeytämme nyt istunnon kello 15 asti. Hyvää lounastaukoa kaikille.